sitten äänestysselityksiin. Ensimmäisenä puhuu Marie-Christine Arnoty. Olkaa hyvä. Monsieur le Président, Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Onko kollega Ahnoty edes paikalla? Meine Damen und Herren, darf ich Sie jetzt bitte... Hyvät naiset ja herrat, nyt pyytäisin, että puhuisitte jossakin muualla kuin täällä istuntosalissa, mikäli teidän on pakko puhua. Osoittako nyt edes jotakin kunnioitusta puhujaa kohtaan? Mikä laittaa puhua jossakin, niin puhukaa jossakin muualla kuin täällä salissa. Rova Ahnut, olkaa hyvä. Monsieur le Président. Puhemies, hyvät kollegat. Me olemme äänestäneet tätä ratifiointia vastaan. Ukraina on nyt kahteen osaan jakautunut itään ja länteen ja se on joka päivä silmien edessä traagisesti. Tämä kriisi on syntynyt oikeastaan niistä sopimuksista, kun sehän alkoi Janukovicin toimien jälkeen, joka sitten ajettiin pois vallasta. Ja näin me pikemminkin nyt heitämme lisää vettä myllyyn rauho- emmekä rauhoita tätä tilannetta. Tämä assosiaatiosopimuksen kautta olisi pitänyt rauhaa ja vakautta edistää Ukrainassa. Nyt kuitenkin on päästy täysin toiseen suuntaan. Miten tällaista vapaa kauppasopimusta voitaisiin toteuttaa valtion kanssa, jossa on on kansalaissota, sisällissota käynnissä oikeastaan kolmannessa osassa sen aluetta. Tämä on hälyttävää. Minkäänlaista vaikutusten arviointia ei ole toteutettu siitä, ja tämä teksti tuo eurooppalaisille palkkaa työntekijöille ja myös ranskalaisille näin ollen ja myös ukrainalaisille hyvinkin huonoja vaikutuksia. Kiitoksia. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Seuraavaksi puhuu Jean-Luc Schaffenhauser. Kollega Schaffhauser, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Äänestimme tätä sopimusta vastaan sen vuoksi, että assosiaatiosopimus tällä hetkellä on valmistautumista sotaan. Itse asiassa se lisää idän ja lännen välistä repeämää ja kuilua, kun pitäisi yhtenäisyyden ja rauhan puolesta toimia. Se, että kunnioitetaan Ukrainan kansaa, tarkoitti, tarkoitamme sitä tällä äänellämme. Kaasu ja sähkö, niiden hinnat ovat jo kohonneet 50 prosenttia. Työllisyys kasvussa, työpaikkoja menetetään. Lännen apu ei auta tällaisen kahtia jakautuneen maan uudelleenrakentamista. Ja mielestäni tässä ei oteta huomioon taloudellisia ongelmia. Ukraina on edelleenkin menossa kohti taloudellista kurjuutta, eivätkä nämä toimet auta riittävästi. Ja ukrainalaiset tuntevat, että länsi on jättänyt heidät heitteille ja kääntänyt selkänsä heille. Ja Ukraina on yhä edelleenkin oligarkkien, lahjoittujen ja korruptoituneiden fasistien käsissä. Ja se johtaa rasismiin ja vihaan. Voisitteko nyt päättää puheenvuoronne? Vielen Dank. Kiitoksia, herra Schaffhauser. Seuraavaksi puhuu Peter Jär. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Minä äänestin assosiaatiosopimuksen puolesta. Minun mielestäni tämä ei ole tämän tarinan päätös, vaan pikemminkin uuden alku Yhteinen työ luottamuksen rakentamiseksi on vasta alkamassa. Ja mikäli lukee asioista sopimuksen ja niitä näkymiä, joita tällä avataan, kyse ei pelkästään näkymistä Ukraina ja EUn kannalta, vaan tästä saattaa avautua uusia näkymiä myöskin kolmikanta keskusteluiden aikansaamiseksi Venäjän, EUn ja Ukrainan välille. Muottona voitaisiin pitää sitä, että yhdessä tehdään työtä ja rakennetaan luottamusta. Siksi enemmistö mukana äänestin tämän sopimuksen puolesta. Kiitoksia edustaja Jaar. Saako Langen, voisivatko Langen ja Brok ja kumppanit keskustella salin ulkopuolella? Elmar, lopeta tuo mölinä ja mene tuonne salin ulkopuolelle juttelemaan. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Kristiina Morvai, olkaa hyvä. Köszönöm szépen, magyar ember. Kiitokset, puhemies. Ukrainalaisena tietysti äänestin tämän tekst, tätä tekstiä vastaan. En voinut äänestää tällaisena sopimuksen puolesta, joka tulisi voimaan Euroopan unionin ja sellaisen valtion välillä, joka jatkuvasti vastustaa 200 000 unkarilaista kansalaistaan eikä hyväksy heidän kansalaisvapauksiaan. Nämä unkaraiset ovat joutuneet ja joutuvat pakenemaan maasta. Tässä assosiaatiosopimuksesta sanotaan, että ihmisoikeuksia täytyisi noudattaa ja myös kansalaisvähemmistöjen oikeuksia tukea ja noudattaa, ja Ukrainassa näin ei tehdä. En välttämättä puhu nyt niinkään politiikasta sen enempää, mutta jos ajattelen Ukrainan, äh, Unkarin, Fidesin edustajia, niin jotka osoittivat äh, tälle suosiota, niin vihastuin kyllä kovasti eikä myöskään transkarpaattien edustajien antaneet, antaneet puhua tästä asiasta. Vielen Kiitoksia paljon, Rova Morvai. Seuraava Puhuja on Peter Mach. Olkaa hyvä. Onko edustaja Mach paikan päällä? Ei tunnu olevan, joten menemme listalla eteenpäin. Seuraava puhuja on Nathan Gill. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos puhemies. Assosiaatiosopimus on puolivälin Mm, virstanpylväs EUn jäsenyyden ja kauppasopimuksen välillä. Tämä on Ukrainan toinen yritys assosiaatiosopimuksen aikaansaamiseksi. Ensimmäinen johti demokraattisesti valitun progressiivisen presidentin ähm, vallasta ajoon ja äh, kansallissotaan joka, ja sisällissotaan, mikä Ukrainassa on nyt meneillään. Mihin tämä kaikki meitä vie? Mistä tämä loppuu? Äh, Ukraina on Naton ja Venäjän välinen puskurialue ja nyt potentiaalisesti Naton tankit voivat joutua sinne Venäjän rajalle. Se, mitä teette tänään, on todella heitätte tätä öljyä liekkeihin, kokkoon, jonka olette sytyttäneet. Ukraina ei uhkaa meidän sivilisaatiotamme, vaan suurin uhka tälle on islamistinen ääriliikehdintä. Ja tällainen on hyvin vaarallista. Sen vuoksi UKIP vastusti tätä assosiaatiosopimusta. Kiitän. Thank you very much for this explanation of order. Kiitoksia tästä äänestysselityksestä. Kiitoksia siitä, että pitäydytte puheessanne. Seuraava puhuja on Klaus Buchner vihreistä. Hän taitaakin olla paikalla. Puhemies, sopimus on sopimus, jota monikaan ei kunnioita. Ei ole mikään ihme, koska sopimus on 1200 sivua, ei kukaankin tiedä tarkalleen, mitä se sisältää. Viittaisin nyt artiklan 89 kauppallisen osion sopimuksia. Lukee, että Ukrainan lainsäädäntöä täytyy muuttaa sellaisella tavalla, että investointiin suoja ja niin sanotut sovitteluoikeusmenettelyt toteutuvat. Investointien suojelu tässä tarkoittaa sitä, että Ukraina ei voi ryhtyä uuteen ympäristö- tai sosiaalisen lainsäädäntöön, joka olisi eurooppalaisten investointien avulla tehtyä. Onko tämä sitten demokratian murenemista? Oikeudessa voi joutua maksamaan miljardin vahinkoja Tällaiset vahingot saattavat johtaa Ukrainan talouden rapakuntoon. Mikäli tässä valossa hyväksymme tämän sopimuksen, Ukrainan kansalaiset tulevat pian huomaamaan, huomaamaan, että, huomaamaan, että kyse on Trojan hevosesta. Luottamus Eurooppaan tulee murenemaan ja tämä suhde menee pilalle lopullisesti. Sopimus Ukrainan kanssa on kyllä tarpeellinen, mutta ei tässä muodossa, eikä näitä lukuja saa olla sopimuksessa mukana. Vielen dank, professor Buchner. Kiitoksia, professori Buchner. Seuraava puhuja on Tatjana Zdanoka. Olkaa hyvä. Thank you, chair. Kiitos, puhemies. Minä äänestin tätä sopimusta vastaan, koska mielestäni se on huonosti valmisteltu, erityisen vastuuton ja politisoi politisoitu päätös. Nyt on kyse hyvin merkittävästä syntymäpäivästä. Tässä Turkin kanssa on myös tällainen sopimus tehty vuosia sitten ja nyt tässä on kyse uudesta maasta ja minä olisin halunnut puhua siitä, miten ukrainalaiset nopeasti toimivat, toivovat maansa liittymistä Euroopan unioniin saavansa vapaan viisumiin, vapauden, joka juuri vastuuttomasti luvattiin Prosenkon puheessa. Me olemme kutsumassa unionin taloon uusia kansalaisia, vaikka sitä täytyisi rakentaa alusta asti uudelleen muutenkin. Tämä päätöksemme on vastuuton. Thank you very much, Madam Zdanoka. Kiitoksia, Rova Zdanoka. Seuraava puhuja on tässä osiossa Rova Gill. Olkaa hyvä. Kiitos. Minä äänestin Sarius Volskin tekstin puolesta. Mielestäni Ukrainan ja EUn välisen siteen vahvistaminen on hyvin tärkeää. Ukraina on läheinen naapuri ja sen vauraus ja, ja sen menestys vaikuttaa paljon EU-hun, niin kuin viimeaikaiset tapahtumat ovat osoittaneet. Mielestäni on kansalaisten etujen puolesta molemmin puolin tukea Ukrainan pyrkimystä demokratiaan ja vakaan ja poliittisen ja taloudellisen menestyksen ja vakauden aikaansaamiseksi koko tälle alueelle. Minusta tämä sopimus on hyvin tärkeää, kun pyrimme löytämään poliittista ratkaisua Ukrainan kriisiin niin, että se kunnioittaa Ukrainan alueellista koskemattomuutta ja suvereniteettia. Se, että tämä DCFTE E- Ukrainan ja EUn välillä tärkeä osa tätä assosiaatiosopimusta, sen kauppaosio siis, sen lykkääntyminen on valitettavaa. Voimme mielestäni heikentää tämän kriisin vaikutuksia, jos saisimme tämän nopeammin voimaan. Mielestäni Ukrainan pitäisi päästä tämän sopimuksen EUn kanssa suvereenina valtiona ja meidän pitäisi vahvasti puolustaa sitä, että Ukraina voi tehdä näitä suvereenia ratkaisuja itse. Kiitos. Kiitoksia. Haluaisin muistuttaa kollegoita siitä, että yleensä äänestysselitykset saavat olla korkeintaan minuutin pituisia, joten pitäytykää ihmeessä puheaikaanne. Seuraavaksi Peter Mach, joka tällä välillä on tullut paikalle. Olkaa hyvä. já jsem hlasoval proti této. Kiitoksia puhemies. Minä äänestin tätä sopimusta vastaan, EUn ja Ukrainan välistä assosiaation sopimusta vastaan, koska minun mielestäni tämä ei hyödytä erityisestikään Ukrainaa. Minä olen kyllä vapaakaupan kannattaja, mutta Ukraina on nyt sitoutunut hyväksymään koko Euroopan unionin lainsäädännön ja direktiivit ja kaiken. Ja tämä on poliittisesti jakanut Ukrainaa, repinyt sitä eri ryhmittymiin marraskuusta lähtien. Se, mitä tapahtui Maidanissa ja maan länsiosassa ja mitä siellä haluttiin suhteessa Eurooppaan ei ole hyväksi maan itäosalle. Tämä tekee vaikeammaksi kaupan käynnin Venäjän ja muiden entisten neuvostotasavaltojen kanssa. Minä kannatan vapaakauppasopimusta, mutta olen kovasti pahoillani siitä, että Ukraina joutui hyväksymään koko yhteisön akiin, yhteisön lainsäädännön. Tämä on pahaksi EUn köyhille jäsenvaltioille ja vielä suurempi haitta se on Itä-Euroopan maille. Kiitoksia siitä, että pitäydyitte puheaikaanne yhteen minuuttiin. Seuraava puhuja on Thomas Jihovski. Hän antaa äänestysselityksen Claude Muraisin mietintön Tämä hänen jälkeensä puhuu Rova Koratsa Bild ja hän onkin viimeinen puhuja. Mutta tällä välin sitä ennen Jehovski, olkaa hyvä. Vážený pane předsedající, děkuji za... Hyvä puhemies, kiitos. Minä äänestin tämän tekstin puolesta, sillä uskon, että se on pieni askel unionille ja Ukrainalle, mutta kuitenkin meille suuri askel Ukrainan rauhan ja vakauden tiellä. Ja minä muistan, kun meillä tällainen vastaava sopimus allekirjoitettiin ja silloin käytiin paljonkin keskustelua Venä- unionin jäsenvaltioissa ja puhuttiin siitä, että se heilautaa vakautta ja, ja aiheuttaa haittaa jäsenvaltioissa. Tosin tämä ei ole totta ja toivon, ettei niin käy nytkään Ukrainassa, vaan pikemminkin tämä sopimus saa Euroopan ja Ukrainan vauraammaksi. Kiitos. Vielen Dank, Herr Kollege. Letzte Rednerin in diesem Stimmrecht. Kiitoksia. Viimeinen äänestysselityksen esittäjä on Anne-Marie Koratsebilt. Olkaa hyvä. The time where... Kiitos puhemies. Aikana, jolloin Putin käyttää meidän heikkouksiamme ja haluaa venyttää Euroopan äh, näitä rajoja äh, sotilaallisin voimin, niin mielestäni on hyvin tärkeää, että tällä parlamentilla on yhtenäinen rintama ja vahva enemmistö osoittaaksemme tukea. Minä puolsin assosiaatiosopimusta Ukrainan kanssa äh, täysin sydämin. Se on tärkeää taloudellisesti ja se on myös tärkeä poliittinen viesti siitä, että me emme hyväksy tällaista tapaa toimia Euroopassa. Siellä taistellaan suvereniteetin, alueellisen koskemattomuuden ja demokratian puolesta. Se on yhteinen eurooppalainen taisto. Valitan, että äärioikeisto ja vasemmisto ovat kääntäneet selkänsä Ukrainalle äänestämällä tätä sopimusta vastaan. Mielestäni se on sopimatonta ja se menee eurooppalaisten arvojen ulkopuolelle. Kiitän puhemies. Vielen Dank. Kiitoksia paljon. Tähän päättyvät äänestysselitykset. Istunto keskeytetään ja se jatkuu uudelleen kello 15.